Nyt meillä on esityslukumista mukaisesti yhteiskeskustelu Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin. Meillä on suositus edustaja Svobodalta sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin ja myöskin Svobodan mietintö liittyen Kroatian hakemukseen Euroopan unionin jäseneksi. Annan heti puheenvuoron esittelijä Svobodalle neljäksi minuutiksi, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvoisat vieraat Kroatiasta, Täällä on koko joukko parlamentin jäseniä paikalla, samoin diplomaatteja EU-edustustosta. Minä olen onnellinen ja minä olen liikuttunut, kun saan tänään esitellä parlamentille viimeisen mietintöni liittyen Kroatian hakemukseen Euroopan unionin jäseneksi ja Kroatian EU-jäsenyyteen. Tämä oli pitkä hyvin pitkä kausi. Neuvottelimme kolmen pääministerin kanssa heidän kaudellaan. Oli koko joukko kumppaneita, e, poliitikkoja, joiden kanssa näitä neuvotteluja käytiin. Ja puoluerajat ylittäen kaikki Kroatian poliitikot e, todella sitoutuivat tähän Eurooppa-asiaan ja halusivat toimia yhdessä. Tämä on erittäin hyvä esimerkki myös alueen muille maille. Haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka tekivät kanssani erinomaista yhteistyötä. Kiitän myös komissiota ja komission jäsen Fyyleä ja myös neuvostoa, jos he nyt minua kuuntelevat. Vain johdonmukainen Euroopan unionin politiikka on nyt johtanut siihen, että yhdessä Kroatian vastuullisten poliitikkojen kanssa pääsimme tilanteeseen, jossa nyt olemme. Kroatia on toteuttanut tarpeelliset uudistukset ja tehnyt ennen kaikkea yhteistyötä myös Den Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ei tässä ole kysymys kostosta eikä mistään eh, muusta kuin siitä, että että vain käsittelemällä omaa historiaa voi työstää menneisyydessä tehdyt virheet. Enkä minä ole koskaan pitänyt tätä kritiikkinä Kroatian itsepuolustusta ajatellen. Ei, vaan olen katsonut, että todennäköisesti jotkut tahot käyttivät väärin tätä tilaisuutta ja tekivät sotarikoksia, mutta tässä ei toki tuomita Kroatiaa sinänsä. Kroatia on tehnyt myös hyvin paljon korruption kitkemiseksi. Se, että entinen pääministerikin on joutunut oikeuden eteen, ei mielestäni todista, kuinka paljon korruptiota on, vaan todistaa, että Kroatiassa otetaan erittäin vakavasti korruptiokysymys ja todella torjutaan korruptiota käytettävissä olevin keinoin. Oikeuslaitoksen uudistus on ollut hyvin ratkaisevaa ja luonnollisesti seurantaa toteutamme myös jatkossa. Ja seuranta on tärkeää mielestäni. Komissio tulee katsomaan ennen jäsenyksen toteutumista, että uudistukset jatkuvat. Hyvin tärkeää on myös ollut Serbien paluukysymys. Ja Kroatia on tehnyt hyvin paljon. Erityisesti haluan kiittää Ivo Jusipovicia, presidenttiä ja muita, jotka olivat rohkeita, ottivat tärkeitä askeleita, muun muassa tämä vierailu Vukovariin. Itse kävin Vukovarissa joitain viikkoja järkyttävän tuhon jälkeen ja näin omin silmin, mitä ihmisten aggressio voi saada aikaan, jos sitä lietsotaan vastuuttomalla politiikalla. Samoin viimeise, viime vierailullani niin näin, että monet ihmiset Vukovarissa katsovat nyt tulevaisuuteen. Vierailin Kroatian ja Serbian yhteisessä koulussa ja näin, miten he ovat valmiita keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudesta. Kävin siellä loistavan keskustelun Euroopasta. Ja Vukovarin kansalaiset tietenkin haluavat tietää, mistä tässä Euroopassa on kyse, vaikka jotkut meistäkään eivät sitä enää tiedä, nimittäin vihan ylittämisestä. Ja kun katsoimme Vukovarissa Tonavaan, niin kyseessähän on nyt joki, joka yhdistää eikä erota. Ja myös tämän ovat Kroatian ihmiset ymmärtäneet. Ja rouva puhemies, haluaisin nyt käyttää tässä vielä nämä kaksi minuuttia, jotka minulla on loppua varten. Juuri näistä syistä, näiden pohdintojen vuoksi uskon, että Kroatia tulee tekemään kaikkensa auttaakseen myös alueen muita maita saamaan mahdollisuuden EU-jäsenyyteen. Naapuruuspolitiikka on hyvin tärkeä ala. Ja haluaisin vielä mainita, että olen erittäin kiitollinen siitä, että Kroatia ja Slovenia, ja tässä haluan kunnioittaa Porut Pahoria, Slovenian pääministeriä, että he todella ylittivät tämän vanhan kiistan, tämän rajariidan, pääsivät sen yli ja nyt uusi kausi on käynnistynyt. Kroatian jäsenyys on minusta kyllä varsinainen kulmakivi koko Euroopan yhdentymiselle ja toivon, että neuvosto tulee olemaan rohkea niin, että serbit ja montenegrolaiset äh, voivat äh, hekin äh, saada tulevaisuuden näkymiä niin, että myös Kroatian liittymisen jälkeen laajenemisprosessi jatkuu. Tiedän, että monet Euroopassa ajattelevat tällä hetkellä, että laajentuminen ehkä on ongelmiemme ydin ja syy mutta eihän perustuslaki kaatunut uusissa jäsenvaltioissa, eivätkä niiden talousvaikeudet ole johtaneet tämänhetkiseen tilanteeseen. Näin ollen toivon, että huomenna saamme voimakkaan enemmistön Kroatian jäsenyyden puolesta Euroopan parlamentissa ja pääsemme kyynisyydestä, pääsemme pessimismistä kohti valoa ja optimismia. Me uskomme tähän Eurooppaan yhdessä Kroatian kanssa ja tulemme rakentamaan ja puolustamaan yhteistä Eurooppaamme yhdessä Kroatian kanssa. Uskomme Eurooppaan. Kiitos. Kiitokset, herra Svoboda. Paljon kiitoksia teille ja pyytäisin, että kaikki kunnioittavat heille myönnettyä puheaikaa. Nyt puheenvuoron saa ministeri Dogljevovic äh, neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Madam President puhemies, arvoisa komissionsa hyvät parlamentin jäsenet. Olen iloinen tilaisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Nyt olemme viime vaiheessa pitkässä prosessissa, joka muutaman päivän kuluttua johtaa siihen, että allekirjoitetaan Kroatian liittymissopimus, joka tekee tästä maasta 28. EU-jäsenen. Tämä on erittäin myönteistä kehitystä. Me varmasti kaikki voimme onnitella Kroatiaa siitä, että on saavuttanut hyvän tuloksen pitkässä neuvotteluprosessissa kun se on neuvoteltu jäsenyydestään. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja toistaa vahvan uskomuksen siihen, että laajentumispolitiikka on yksi kaikkein parhaimpia onnistumisia koko EU:ssa. EU integraation tavoitteena on vahvistaa rauhaa, vakautta ja sovintoa. Laajentuminen yksi päävälineistä saavuttaa näitä tavoitteita aikana, jolloin EUn edessä on erittäin huomattavia haasteita Kroatian niin kuin äsken juuri puhuimme, Kroatian jäsenyys muistuttaa meitä syistä, miksi eurooppalaiset ovat valinneet yhteistyön ainutlaatuisessa puitteistossa, jonka, joka EU on. Se muistuttaa meitä hienosta menestyksestä Eurooppa-integraatiossa kun muutkin ovat pyrkineet mukaan tähän menestystarinaan. Parlamentti on vääjäämättömästi antanut tukensa Kroatialle koko neuvotteluprosessin ajan ja haluan kiittää teitä tästä tuesta. Haluan korostaa tänään sitä, että yksi, eh, uusi, yksi tärkeistä kysymyksistä laajentumisprosessissa on omat ansiot periaate. Ehdokkaat toteuttavat tiukkaa ehdollisuutta. Ehdollisuus on olennainen osa, jolla varmistetaan, että maat ovat valmiita jäsenyyteen. EU-jäsenyys tietenkin tuo mukanaan huomattavia etuja, mutta mukana tulee myös velvoitteita. Nämä velvoitteet sinällään varmistavat sen, että kaikki kansalaiset pystyvät täysin hyötymään jäsenyydestä. Ja tämä vaikuttaa suoraan koko laajentumispolitiikan uskottavuuteen, enkä voi tätä tarpeeksi korostaa. Mutta Tähän liittyy toinenkin tärkeä uskottavuus aspekti. Jos jäsenhakijamaa ei täytä jäsenyyskriteerejä, Anteeksi, jos kriteerit täyttyvät, silloin EU täyttää sopimuksessa. Mikäli tämä on hyväksyntänne tälle prosessille, voimme allekirjoittaa sopimuksen ensi perjantaina Brysselissä, koska seremonia pidetään aamulla. Kroatian pääministeri Jaranka Kosor pystyy osallistumaan tarkkailijana Eurooppa-neuvostokokouksessa myöhemmin samana päivänä. Hän siis tulee osallistumaan tähän ja tähän hienoon Euroopan neuvoston optimistiseen kokoukseen. Minä haluan myös mainita ja korostaa sitä, että työ Kroatian jäsenyystä ei suinkaan vielä ole ohi, niin kuin todettiin kesäkuun neuvoston kokouksessa. Kroatia täytyy jatkossakin ponnistella uudistusten tiellä yhtä kurinalaista kuin ennenkin, jotta se voi täysin täyttää velvoitteensa heti jäsenyyden alussa. Tarvitaan kestäviä tuloksia, edelleen sitä odotetaan maalta. Va- seuraamme valppaasti edistystä kaikilla alueilla edelleenkin, aivan erityisesti mitä tulee oikeuslaitokseen ja perusoikeuskysymyksiin. Ja lukuun 23 ja lukuun 24, joka koskee oikeuden vapauden aluetta. Neuvosto on pohtinut komission edistysraporttia kertomusta Kroatiasta Haluan vakuuttaa teille, että neuvosto, jota komissio on tässä läheisesti avustanut, jatkossakin seuraa ja arvioi kehitystä ja pitää parlamentin täysin ajan tasalla. Ja luonnollisesti ei pidä unohtaa tulevaisuuttakaan. Kroatian jäsenyys on huomattava seikka koko tälle alueelle. Se on erittäin myönteinen merkki ja se pitäisikin näin myönteisenä signaalina tulkita. Se edistää rauhaa, vakautta, sovintoa hyviä naapuruussuhteita, joihin kaikki perustuu. Tämä seikka tai sopimuksen allekirjoittamisen pitäisi olla myös vahva rohkaisu muille maille alueella seurata samaa tietä ja pyrkiä sovintoon naapureidensa kanssa ja osoittaa päättäväisesti, että haluavat täyttää jäsenyyskriteerit. Me toivomme, että 9. joulukuuta tapahtuma antaa uutta vauhtia Eurooppa-mahdollisuuksiin koko läntiselle Balkanille sillä edellytyksellä, että kaikki maat jatkossakin sitkeästi pyrkivät suorittamaan uudistuksia. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, arvoisa ministeri. Ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja, ei vaan äh, ensin budjettivaliokunnan esittelijä. Toki komission jäsen ensin, äh, todella siis komission jäsen ensin ja sen jälkeen parlamentin valiokuntien lausunnot. Herra Fyyle, olkaa hyvä. Madam President, uh, Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tänä päivä on erittäin merkittävä hetki Teiltä pyydetään suostumusta siihen, että Kroatiasta tulee Euroopan unionin 28. jäsenvaltio. Ja olen iloinen siitä, että monet kroatilaiset kollegat, jotka ovat työskennelleet meidän kanssamme vuosien ja kuukausien ajan, ovat täällä tänään jakamassa tätä merkittävää hetkeä. Hyvät jäsenet, komissio on antanut jo suosittavan lausuntonsa ja toivomme, että teidän äänestyksenne tästä suosituksesta ja lausunnosta, jonka edustaja Svoboda on valmistellut, tulee olemaan myönteinen. Tällä tavalla neuvos voi tehdä päätöksen Kroatian liittymistä niin, että liittymissopimus voitaisiin allekirjoittaa 9. joulukuuta. Teidän äänestyksenne on, teidän, on Kroatian puolesta, alueen puolesta, Euroopan unionin puolesta. E, erityisesti äänestätte Kroatian puolesta. Kroatia, joka on hyvin erilainen kuin se valtio, joka haki jäsenyyttä melkein kymmenen vuotta sitten. Kroatia, jossa laajentumisprosessin muuttava voima on voitu nähdä selkeästi usealla tavalla. Talous on valmis osallistumaan sisämarkkinoihin ja se on selvinnyt talouskriisistä, vaikkakin näinä haastavina aikoina Kroatian ei tulisi jättää toteuttamatta lisäuudistuksia. Mutta tärkeintä on se, että demokraattiset periaatteet eh, ja ihmisoikeudet eh, niitä kunnioitetaan ja myös oikeusvaltioperiaatetta on vahvistettu erilaisin uudistuksin. Tämä on kiitos sen kovan työn, jota Kroatia on tehnyt. Kroatia on ensimmäinen ehdokas maa, joka täytti eh, liittymisneuvottelut linjassa sopeutetun neuvottelumetodologian kanssa, jonka, jossa käytiin tehtiin systemaattisesti erilaisia vertaisarvoja. Kroatia osoitti, että se pystyy noudattamaan näitä tiukkoja sääntöjä ja siitä voi tulla jäsenvaltion ensimmäinen heinäkuuta 2013. Korruptiota ja järjestäntä rikollisuutta on torjuttu systemaattisesti. Se on auttanut Kroatiaa koko neuvotteluprosessin ajan ja se on tuonut myös todellista tuloksia paikan päällä. Esimerkiksi se tapa, millä oikeusviranomaiset käsittelevät korruptiotapauksia, mutta tämä ei ole kuitenkaan tarinan loppu. Kroatian täytyy nyt osoittaa, että se pystyy toteuttamaan ne sitoumukset, joihin se on ryhtynyt neuvottelujen aikana. Valmistelut jatkuvat liittymispäivään saakka. Näiden valmistelujen toteuttaminen on hallituksen prioriteettina sen hallituksen, joka muodostuu joulukuun vaalien jälkeen. Voin vakuuttaa teille, että komissio tulee jatkamaan Kroatian valvontaa ja raportointia sen sitoumusten toteuttamisesta aivan liittymispäivään asti. Me tulemme auttamaan Kroatiaa tässä viimeisessä valmisteluvaiheessa. Kroatia tulee myös jatkossakin tiedottamaan täysin Euroopan parlamentilla, ja olen valmis kertomaan teille meidän äh, valvontamme tuloksista. Hyvä puhemies, tämä on myös äänestys äh, joka on tärkeä tälle alueelle. Kroatia on ollut suunnannäyttäjänä muille. Se on osoittanut, että eh, Euroopan integraation hyödyt ovat heidän käsillään. Eh, laajentuminen tuo todella suuria poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Laajentuminen on ollut ankkurina vakaudelle ja alueelliselle yhteistyölle. Laajentuminen on moottorina demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle eh, Taloudellisesti laajentuminen on tuonut uusiin jäsenvaltioihin korkeamman elintason. Laajentumisprosessi ei koske pelkästään sitä, että lainsäädäntö täytyy sopeuttaa yhteisön lainsäädäntöön, vaan erityisesti siinä on kyse yhteiskunnan muutoksesta ja niiden arvojen hyväksymisestä, joille meidän unionimme perustuu. Nämä arvot liittyvät eh, selkeästi perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, eh, oikeuteen, vapauteen ja demokratiaan. Siksi olemme kehitelleet uuden lähestymistavan ja tulevissa neuvotteluissa eh, ehdotamme, että näitä asioita käsitellään ensiksi ja niiden käsittely lopetetaan viimeisenä. Me emme saa unohtaa, hyvä puhemies, että tämä äänestys on myös äänestys Euroopan unionista. Tämä on tärkeää meidän vakautemme ja hyvinvointimme kannalta. Se, että Länsi-Balkan hyväksyy meidän arvamme ja osoittaa vakautta ja todellista poliittista uudistusta, sen integroiminen meidän sisämarkkinoihimme hyödyttää meidän vientiteollisuuttamme ja pystymme paremmin saavuttamaan tavoitteet teemme aloilla kuten energia, liikenne, ympäristö ja muut strategiset alat. Uskottava laajentumispolitiikka on paras tapa tukea tätä uudistusprosessia ja Kroatian liittyminen on nyt realiteetti ja se, että sitä on, osoittaa, että tämä politiikka on uskottavaa. Haluaisin lopuksi kiittää teitä yhteistyöstänne ja tuestanne, koska ilman sitä tuskin olisimme, tänä pä- olisimme täällä tänä päivänä ja tekisimme historiaa. Kiitokset teille komission jäsen. Ja nyt kuulemme parlamentin valiokuntien lausunnot ensimmäisenä herra Färm, yksi minuutti budjettivaliokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Parhaat kollegat, Kroatian jäsenyys on historiallinen tapahtuma, jonka toivon saavan jatkoa joukkoa Länsi-Balkanin muista maista. Budjettivaliokunnan arvio, arvion Arvio perustuu luonnollisesti Kroatian jäsenyyden taloudellisiin ulottuvuuksiin ja tämä tulee lisäämään Euroopan unionin talousarviota ja merkitsee sitä, että Kroatian on parannettava kykyään käyttää EU-rahoitusta vastuullisella tehokkaalla tavalla alueellisella ja paikallisella tasolla ja pienyrityksissä myös. Kyse ei ole siis yksinomaan keskusvaltiosta. Me uskomme, että he tätä kapasiteettia ja vastaanottokykyään voivat parantaa aivan kuin, kuten ovat parantaneet taistelua korruptiota vastaan. Olemme myös varmoja siitä, että että tämä eh, Kroatian EU-jäsenyys ei ole kustannus Euroopan unionille, vaan se on investointi demokratiaan, parempaan, parempaan ympäristöön ja parempaan talouskasvuun, joka tulee hyödyttämään koko Eurooppaa. Siksi sanomme hyvin laajalla poliittisella tuella. Tervetuloa Kroatia! Sydämelliset kiitokset teille kollega ja nyt eh, puheenvuoron saa AFKO-valiokunnan eh, valmistelija herra Travskoski minuutti. Olkaa hyvä. It is a happy moment that in those difficult... On hieno hetki, että vaikeina aikoina voimme jatkaa laajentumista, koska toisen kuin jotkut ovat sanoneet, aina on kulkenut syventämisen kanssa käsi kädessä. Se on saanut aikaan tärkeää muutosta ja antanut kasvumahdollisuuksia. Haluaisin jakaa teidän kanssanne yhden toimielin seikan minun mielestäni. Haluaisin ottaa esille, että kun toisaalta hyväksytään liittymissopimus Kroatian kanssa ja toisaalta pöytäkirjat, joita Irlanti ja Tsekin tasavalta ovat vaatineet, niillä on erilainen perustapohja artiklat 9 ja 4, siksi niitä ei voitu tuottaa yhtenäisessä kirjan mukaan. Ne voivat olla samanaikaisesti voimassa ja ne voidaan sovittaa sitten yhteen 2009 neuvoston päätelmiin. Kuitenkin mikään yhteys näiden kahden prosessin välillä ei millään tavalla saa lykätä jäsenyyttä turhaan, joten lähetetään, pitää lähettää myönteinen viesti uusista, eh, unionista, joka on vaikeuksissa. Ja nyt Kroatia viime metreillään kohti jäsenyyttä. Haluan vielä tukea sitä. Kiitos teille. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aivan ensimmäisenä EPP-ryhmän edustaja herra Posselt. Olkaa hyvä. Frau President. Rouva puhemies, Euroopan parlamentti tukee, on tukenut Kroatiaa jo yli 30 vuoden ajan. Otto von Habsburgin nuorena avustajana 80-luvulla sain olla mukana siinä, että Rova Doncevicin johdolla ensimmäiset äh, eksilikroatit äh, tulivat tänne Euroopan parlamenttiin, Strasburgiin ja kertoivat meille Kroatian kansan vapaustoiveista ja myös ihmisoikeustilanteesta maassa. Demokratiaprosessi käynnistyi ensimmäisissä vapaissa vaaleissa vuonna 1990 ja vuosien ajan pyrimme kiinnittämään eri maiden huomion siihen, että tulee neuvotella Belgradin kanssa siitä, että äh, Jugoslaviasta voi tulla äh, valtioiden liitto liittovaltion sijaan. Äh, tämä kuitenkin epäonnistui, vaikka Kroatia tätä olisikin tahtonut, mutta länsimaat eivät tähän kykeneet, kyenneet. Mutta sitten vuonna 1992 vihdoinkin Euroopan unioni tunnisti Kroatian itsenäisyyden. Tämän jälkeen Kroatia on ollut uudistusten tiellä äh, kohti, matkalla kohti Euroopan unionia. Äh, kyse on hyvin valmistautuneesta keskieurooppalaisesta maasta, yksi parhaiten valmistautuneesta äh, ehdokasmaasta kautta aikain. Ja kollega Svoboda, teitä haluan sydämellisesti kiittää siitä, että me yhdessä muiden varjoesittelijöiden kanssa näiden vuosien mittaan olemme nyt saaneet aikaan sen, että tämä talo, Euroopan parlamentti, poisti Kroatian EU-jäsenyyden tieltä monia keinotekoisia esteitä. Todella keinotekoisesti Kroatian EU-jäsenyyden tie estettiin kerta toisensa jälkeen. Ja kyllähän tämä prosessi oli ilman näitä keinotekoisia esteitäkin kyllin vaikea. Ja Kroatia on täyttänyt joka ikisen ehdon, mitä miltään hakijamalta koskaan on haettu. Kroatia on loistavalla tavalla kulkenut tämän tien. Ja nyt tänään täällä Euroopan parlamentissa on kroatialaisia tarkkailijoita ja he tulevat auttamaan meitä yhdessä Eh, siinä, että annamme, saamme uutta tuulta Euroopan unionin pureisiin. Živili Horvatska. Kiitokset herra Posselt. Seuraavaksi puheenvuoron saa SD-ryhmän edustaja herra Vigenin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Olen vakuuttunut siitä, että tämä istunto olisi ollut paljon ähm, juhlallisempi, jos keskustelu ei olisi keskittynyt perehtynyt näihin taloudellisiin ja rahoituksellisiin ongelmiin, joita Euroopan unionilla on. Ja jos Kroatian kansalaiset olisivat kuulleet, mitä kollegat sanoivat, he ehkä olisivat pohtineet uudelleen, haluatko liittyä unioniin vai eivät. Mutta Kroatian liittyminen unioniin on valtaisa menestys Kroatialle ja Euroopan unionille. Uskon, että Kroatia liittyy Euroopan unionin erittäin erityisessä ja tärkeässä vaiheessa. Se osoittaa meillä, ettei EUn tilanne ole niin traaginen ja niin vaikea kuin jotkut väittävät, ja että tällä unionilla on tulevaisuutta ja että se on yhä kiinnostava. Haluaisin mainita jotain, jonka erään toisen ehdokasmaan ehdotta, edustaja sanoi hän sanoi, että te sanotte, että, että tilanne on erittäin vaikea, mutta te ette tiedä, millaista on olla Euroopan unionin ulkopuolella ja kärsiä tästä kriisistä. Uskon, että suuri, unioni, suuri enemmistö Euroopan unionista tulee olemaan myönteinen Kroatian liittymiselle, kuten ulkoasiainvaliokuntakin on ollut. Ja tehtävä olisi, että Kroatia tekisi yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti ratifiointiaikataulua ei rikota ja Kroatia pystyy liittymään unioniin kuten suunniteltua. Olemme erittäin iloisia siitä, että herra Svoboda, joka on sosiaalidemokraattiryhmän jäsen, on ollut menestyksekäs tässä mietinnössään ja on onnistunut auttamaan Kroatiaa saavuttamaan tämän vaiheen. Eräs asia, jota haluaisin korostaa tässä mietinnössä, on kansalaisten osallistuminen. Se on erittäin tärkeää. Toivottavasti äh, kansanäänestyksessä on äh, suuri... Ähm, tullaan sankoin joukoin ja että äh, tulos on myönteinen. Tarkoitan tätä siis Kroatiassa järjestettävää kansanäänestystä. Kroatian täytyy saavuttaa äh, korkeat tavoitteet, mutta tällä tavoin se ei äh, vaadi mitään valvontamenettelyä, kuten Bulgaria ja Romania, joten menestystä Kroatialle. Kiitos teille. Seuraavaksi liberaaliryhmän nimissä herra Weigel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Spoštovani gospod komisar, Kiitoksia puhemies. Arvoisat äh, kroatialaiset vieraamme, me olemme, meillä on suuri kunnia se, että te olette täällä vieraanamme kuuntelemassa tätä keskustelua, joka on tärkeää paitsi teille, myös meille. Kroatian tie on ollut pitkä. Kroatia on odottanut tätä hetkeä pitkään ja Toki lähiviikkoina näitä juhlavia hetkiä edessämme on muitakin. Minä uskon, että Kroatia on maksanut jäsenyydestään kovemman hinnan kuin muut jäsenvaltiot, jotka viime vuosina unionin jäseniksi ovat tulleet. Tämä on myös johtunut hiukan virheellisestä optiikasta Euroopan unionissa. Kroatiaa pidettiin syyllisenä Balkanin sotaan, eikä ymmärretty, että se oli tuon sodan suurin uhri. Nyt voimme todeta, että Kroatian eurooppalainen tulevaisuus johtaa Kroatian politiikan ja kansalaisten parantuneeseen yhteenkuuluvuuteen. Ja tämä on merkittävä saavutus. Maa on hyvin heterogeeninen ja nyt kaikilla Kroatiassa on yhteinen tavoite, josta he voivat iloita. Toki avoimiakin kysymyksiä vielä on komission jäsen, mm, tähän jo viittasi, tunnustan toki tämän. On monia kysymyksiä, jotka Kroatian lähivuosina on parannettava esimerkiksi ihmisoikeudet, vähemmistöjen suojeleminen, mutta nämä ovat paitsi Kroatian myös meidän ongelmiamme. Ja lopuksi sanoisin tervetuloa Kroatia, olemme iloisia tulevasta 28. jäsenvaltiosta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten herra Chanok, CR, kaksi minuuttia. Madam President. Puhemies, minä on ilo käyttää kesälomani Kroatiassa. Näin itse suoraan, minkälaista sosiaalista edistystä ja hyvinvointia maassa on saatu aikaan, kun olen, se on neuvoteltu kaikki luvut, niin meidän ryhmämme ECR antaa hyväksyntänsä sille, että Kroatiassa todellakin tulee 28. EU-valtio se on johtanut uudistusprosesseja äh, Jugoslavian jälkeen alueella. Esimerkiksi äh, on pantu vankilaan entinen pääministeri korruptiossa. Tämä osoittaa tiukasti pidetään kiinni kriteeristä. Kuitenkin vielä on paljon työtä jäljellä erityisesti, mitä tulee siihen taistellaan järjestäytyneen rikollisuutta vastaan. Äh, Kroatian pitää myös näyttää, että se tekee täysin yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tuo todistajat paikalle. Se ei voi peittää synkkää menneisyyttään. Tämä pieni, mutta vauras maa ja Kroatia jäsenyys aiheuttaa vähän ongelmia, er-, erityisesti jos e-, väliaikaiset erityisjärjestelyt ovat esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa voimassa. Se tietysti tulee vaikuttamaan negatiivisesti vaikeisiin taloudelliseen tilanteisiin. Sitten Schengen-alue Eh, se ei ole johtanut siihen, että ihmiset väärinkäyttävät näitä mahdollisuuksia. Balkanin rikolliset kuitenkin ikävä kyllä pääsevät vapaasti liikkumaan kautta Euroopan, vaikka mikä se ryhdyttäisiin. Kroatia on nyt toinen entisen Jugoslavian mm, osavaltio, joka liittyy EUhun ja mm, itse kuulun pysyvänä esittelijänä Montenegron delegaation ja sen kanssa Kroatia pyrkii ratkaisemaan rajakiistansa ja Makedonia todennäköisesti myös aloittaa pian jäsenyysneuvottelut. EU-jäsenyys ajoitus muiden kuin Kroatian kohdalla on kaukana selvästä, mutta tämä kuitenkin pitää toimia esimerkkinä ja synnyttää demokratiaa muissakin maissa. Sitten kun Kroatiasta tulee jäsenvaltio, kansanäänestys on pidetty ja ratifioinnit on tehty, niin silloin Kroatian vuorostaan pitää tukea entisiä vihollisia, kun ne pyrkivät jäseniksi EU-hun, erityisesti viittaan Serbiaan. Kiitos. Herra Posselt, te heilutitte sinistä korttia. Onko teillä herra Sanokille kysymys? Kyllä. Sopiiko Sanokille, että Posselt esittää hänelle kysymyksen? Herra Posselt, siis olkaa hyvä. Olen iloinen tästä kollega Tanokin puheesta, mutta halusin vain kysyä häneltä, hän mainitsi entisen pääministerin, että tietääkö hän, että ilman tätä pääministeriä Kroatia ei tänä päivänä olisi näin pitkällä, ja eikö hän ole sitä mieltä, että tämäkin mies on ansainnut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, ei bonuksia eikä maluksia, vaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin eikä mitään ennakkotuomiota. No niin, herrat sanok, voitte vastata, olkaa hyvä. For matters sub judice for politicians not to comment. Niin, poliitikko ei voi kommentoida, mutta tietysti uskon oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja myönnän kyllä, että professori aikanaan pääministeri antoi ison panoksen, kun se teki tietä EU-jäsenyydelle. Hän on erittäin pystyvä poliitikko, mutta jos hän on syyllistynyt korruptioon ja peto, valtion varojen kavaltamiseen, hän tietysti joutuu valtion on aivan selvä mutta siitä päättävät tuomioistuimet eikä tämä parlamentti. No Kiitos äh, tästä vastauksesta, herra Tanok. Ja nyt vihreiden nimissä rouva Lunacek, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herr puhemies, hyvä komission jäsen. Nämä päivät ovat hyviä päiviä Kroatialle ja Euroopalle ja me Euroopassa äh, koemme hyvin harvoja hyviä päiviä, joten juhlit odotetaan edes tätä päivää ja huomista päivää ja ensi viikolla sitä, että allekirjoitetaan Kroatin liittymissopimus. Haluaisin onnitella vihreiden ja EFA-ryhmän puolesta Kroatian hallitusta ja kaikkia Kroatian kansalaisia siitä, mitä on saavutettu. Huomisen äänestyksen ja ensi viikon allekirjoituksen jälkeen melkein kymmenvuotinen prosessi on huippukohdassa, mutta prosessi ei ole vielä päättynyt. Tarvitaan vielä muitakin toimia, korruption torjuntaa, oikeuslaitoksen uudistusta, sotarikollisten tuomitsemista ja vähemmistöjen suojelun täytyy olla erittäin korkealla esityslistalla. Siksi EP EPP halusi ottaa päätöslauselmasta ulos Splitissä tapahtuneen hyökkäyksen Pride-kulkuetta kohtaan. Toivomme, että kaikki täällä vastustaisivat homofobiaa ja tällaisia vaarallisia liikkeitä. Myös komission täytyisi mainita ongelmat suoraan, että Kroatiassa kansalaisyhteiskunnan täytyy olla mukana uudistus- ja tarkistusprosessissa ensi vuosina. Tämän seuraavan hallituksen täytyy tehdä, koska vain läpinäkyvän prosessin kautta myös Kroatian kansalaiset voidaan vakuuttaa tästä. Siksi toivotan koko Länsi-Balkanille hyvää prosessia kohti Euroopan unionia ja tervetuloa Kroatiaan. Kiitoksia. Hachi Gorgio yksi minuutti QR-ryhmästä ja toivoisin, että kunnioitatte teille myönnettävää puheaikaa. Herra Posselt, jälleen. Please. No niin, olkaa hyvä. Minulla olisi kysymys kollega Lunacekille. Onko hän lukenut tekstin? EPP luonnollisesti tällaiset väkivallan teot tuomitsee kohdassa 14. Me vain vastustamme sitä, että kohdassa 15 eh, syytetään eh, tästä hallitusta, koska tämä on vaalikampanja, mutta toki me väkivallan teot eh, tuomitsemme jyrkästi. Mhm. Haluatteko reagoida, Rova Lunacek? Ja kollega Kollege Posselt, Niin, kollega Posse, tietenkin luin tämän, eikä tietenkään ole kyse tästä, että puututaan vaalikampanjaan tavalla tai toisella, vaan meidän mielestämme tämä oli kuitenkin viranomaisten virhe, että ihmisiä Splitissä ei pystytty suojelemaan, ja siksi me kritisoimme viranomaisia ja toivomme, että vedätte tämän ehdotuksenne vielä ehkä pois. Kiitos. Ja nyt todella herra Hatsi Gorgio. Kiitoksia, puhemies. Me, gue ryhmässä olemme iloisia tästä Kroatian jäsenyydestä. Euroopan unionilla on tällä hetkellä koko joukko ongelmia. Me toivomme, että asiat tästä menevät parempaan suuntaan tämänkin liittymisen myötä, mutta kovin optimistinen en kuitenkaan ole toivomme, että Kroatian liittyminen ei tapahdu samaan aikaan kuin euron hajoaminen. Kroatian äh, liittymissopimus on hyvin myönteinen asia ja Kroatia on tehnyt äh, kovasti, saanut kovasti aikaan edistystä monilla eri aloilla ja me olemme hyvin iloisia tästä edistyksestä esimerkiksi äh, syrjimisen vastainen toiminta, konfliktien ratkaisu naapurimaiden kanssa ja niin edelleen, mutta on tietenkin myös tärkeitä merkittäviä sosioekonomisia ongelmia edelleen, köyhyys, työttömyys ja myös tietyt perusoikeuksien rikkomukset ovat edelleen arkipäivää maassa. Ja näin ollen nyt on tulossa äh, vapaa markkinatalous, joka tulee kyllä ongelmia aiheuttamaan entisestään. Haluaisimme aitoa sosiaalista kehitystä ja sosiaaliturvajärjestelmän uuden aikaistamista ja toivoisimme, että kaikkiin sosiaalisiin ongelmiin todella tartuttaisiin myös työttömyyteen ja että peruspalvelut olisivat kunnossa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa EFD-ryhmän nimissä herra Färits, kaksi minuuttia, joka hyvä. Kiitoksia. Hiljattain kävin. Kroatissa halusin ottaa selvää. Käydäänkö siellä kunnollista kansallista keskustelua? Oliko kunnollinen kampanja meneillä? Huomasin sitten, että EU tekee kaikkensa lahjoakseen poliittista luokkaa. He pärjäävät aika hyvinkin tässä vielä. Jo nyt EU on antanut 320 miljoonaa euroa Kroatialle tätä kutsutaan avuksi ennen jäsenyyttä. EU tässä käytti juuri miljoona euroa törkeään propagandistiseen mainoskampanjassa kerrottiin Kroatialle, että EU oli sen ainoa toivo. Fiksusti jopa annoitte työpaikkoja korkeapalkkaisia työpaikkoja kroatialaisille Euroopan parlamentissa ja komissiossa, jotta vain näyttää sitä, kuinka hyvin heillä tulee olemaan tai johtava luokka tulee pärjäämään, jos liittyvät ja EU-liput liehuvat virallisissa rakennuksissa kaikkialla maassa, jotta tulee sellainen kuva, että tämä on jo valmis sopimus. Myös avustajia löytyy, koska entiset kommunistit ovat edelleenkin siellä Kroatiassa he vieläkin pitävät kaikki valtapaikat itsellään ja kaikki henkilökohtaisesti tulevat äärimmäisen vauraiksi, jos e- Kroatia liittyy EU-hun. Ja sitten on vieläkin synkempi puoli tähän kaikkeen, koska ei ole vapaata lehdistöä Kroatiassa. Kroatiassa ei ole kansallista keskustelua, jota tällä hetkellä käytäisiin ollenkaan. Itse asiassa palkinto 10 000, on tarjottu. Jos, jos joku löytäisi jostakin kroatialaisesta lehdestä artikkelin, jossa ehdotettaisiin, että liittyminen ei olekaan kovin fiksu idea, koko kampanja on vääristynyt, korruptoitunut, olemme tämän nähneet aikaisemminkin EU-yhteydessä, mutta mielestäni tämä tapahtuu sellaisessa mittakaavassa, joka on pahempaa kuin koskaan olen ennen nähnyt. Kyseinen maa on lähes tuhannen vuoden ajan pyrkinyt itsenäisyyteen ja 20 vuoden ajan ovat olleet itsenäisiä he pääsivät epäonnistuneesta poliittisesta kokeilusta, joka Jugoslavia oli, ja jos he nyt äänestävät sen puolesta, että liittyvät EU-hun, silloin he uudelleen liittyvät uuden tyyppiseen Jugoslavian, joka on epäonnistunut poliittinen kokeilu, joka kyllä räjähtää silmille. Ja minä toivon, että viimeisen, viimeisen kuukausien aikana jotakin keskustelua olisi tapahtunut maassa, mutta epäilen sitä kyllä, ikävä kyllä. Kiitoksia ja sitten äh, herra Brons sitoutumattomat puolitoista minuuttia, olkaa hyvä kaksikymmentä vuotta sitten kroatia julistettu itsenäiseksi ja se sai sille 95 prosentin tuen eh, kansanäänestyksessä. Ja se on taistellut tämän itsenäisyyden puolesta ja monet kuolivat tai vammautuivat vakavasti eh, siitä taistellessaan. Ja nyt on traagista, että Kroatia on luopumassa tästä itsenäisyydestään Euroopan unionille. Jotta se voi varmistaa liittymisensä, Kroatian täytyy hyväksyä valtavasti lainsäädäntöä, jolla eh, hyväksytään sosiaalinen liberalismi ja antaa kenraalinsa kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja estää hallitusta puolustamasta kansansa työpaikkoja, mutta tämä sopimus osoittaa, että se allekirjoitetaan ennen kansanäänestystä, osoittaa, ettei millään lailla huomioida Euroopan, Kroatian kansalaisia ja erityisesti niitä, jotka kuolivat sodassa. Tässä on kyse propagandasta, joka on piilotettu tiedotuksen muotoon. Kansanäänestystä pidetään jonkinlaisena muodollisuutena, mutta tietenkin jos äänestetään ei, niin voidaan aina järjestää uusi kansanäänestys ja vielä uusi ja vielä uusi ennen kuin saadaan oikea lopputulos. Tämä on Euroopan unionin tapa toimia. Kiitoksia sitten herra Karas, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Päätöksentekoprosessi osoittaa huomenna, että meillä on tässä nyt monia hyviä päiviä paitsi Kroatialle myös Euroopan unionille. Euroopan unionille tämä merkitsee todella maanosan yhdentymistä, rauhaa, jakolinjojen kaatumista ja vastuuta toinen toisestaan eikä taistelua toinen toistaan vastaan. Vastauksena kriiseihin, eh, jotka nyt vallitsevat, tämä laajentumisprosessi on oikea vastaus. Tämä laajentumisprosessi ei ole päättynyt ja myös syventämisprosessia on nyt nopeutettava. Talous- ja sosiaaliunionia on nyt rakennettava ja se on saatava valmiiksi. Kroatiassa ja Euroopan unionissa ei nyt saa jäädä lepäämään laakereille, vaan täytyy todella jatkaa uudistusten tiellä. Parantamista, parantamisen varaa on vielä esimerkiksi perusoikeuksien kunnioittamisessa, korruption kitkemisessä ja tarpeellisissa uudistuksissa. Ei se mikään sattumaa ole, että herra Svobodarova, Lunacek, minä ja ystävämme Bernd Posselt puhumme täällä tänään, koska me olemme vuosia seuranneet tätä prosessia, kulkeneet sen rinnalla. Itävalta kuuluu niihin maihin, jotka ensimmäisinä ähm, puhuivat Kroatian itsenäisyyden puolesta. Meillä on läheiset siteet historiallisesti, kulttuurisesti ja muutenkin, ja siksi olen hyvin iloinen siihen, että tämä moni, monen vuoden mittainen prosessi on nyt saatettu päätökseen, ja toivomme, että kaikki sanomme, Eh, huomenna selvästi kyllä ja toivotamme sydämellisesti tervetulleeksi Kroatian Euroopan unioniin. Näin voimme entisestä, entistä paremmin eh, vastata haasteisiin, jotka Euroopan unionia ovat kohdanneet. Tämä on hyvin myönteinen asia. Kiitos. Kiitokset teille, herra Karas. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Fajon puolitoista minuuttia. Hvala spoštovani. Podpora Hrvaški bo jutri pomembno sporočilo, da se Kiitoksia. Huomenna annetaan tärkeä merkki, että me jatkamme näinä vaikeinakin aikoina ja toivottavasti meillä on vielä muutamia hyviä viestejä Länsi-Balkanin maille ensi kuukausina. Kroatian liittyminen on tärkeää kaikille alueen maille. Kroatia tulee olemaan hyvänä esimerkkinä muille valtioille, erityisesti kun on kyse valtioiden välisten kiistojen ratkaisemisessa ja vastavuoroisen luottamuksen rakentamisessa. Sopimus Kroatian ja Slovenian välillä oli hyvä ratkaisu. Kroatian täytyi toteuttaa useita uudistuksia, erityisesti korruption torjunnan alalla, mutta tämä sekoitusmaratonia ja sprinttiä ei saa päättyä tähän. Sen tietävät myös poliitikot, tai poliitikot eivät usein sitä tiedä, koska he tuhoavat tämän tasapainon ajattelematta vaalikampanjassa, mutta ihmisten täytyy päättää siitä, haluavatko he tulevaisuuden EU-ssa. Sloveniassa kansanäänestys oli menestys. Olen vakuuttunut siitä, että näin tulee käymään myös Kroatiassa, koska me tarvitsemme uudistuksia ja vakautta tällä alueella. Ja toivotan tervetulleeksi sitten kollegat täältä Kroatiasta. Ja sitten Salavrakkos, olkaa hyvä. O kirjos Voboda είναι σοβαρός άνθρωπος και μας... Kiitoksia. Svoboda on älykäs mies antanut hyvän mietinnön. Pitää kuitenkin korostaa, että maakin on tehnyt vakavia ponnisteluita, jotta se selviytyisi vakavista haasteista ja ongelmista, joita sen edessä oli näin. Se on toiminut varsin onnistuneesti ja oletan, että se jatkaa ponnistelujen tiellä, uudistusten tiellä aivan yhtä tiiviisti pyrkii uudistamaan oikeuslaitostaan, perusoikeuksien noudattamista, taistelee korruptiota vastaan, lahjontaa vastaan. Toisin kuin muut hakijamaat alueella, Kroatia on edistynyt valtavasti ja haluaisin puhua Minä toivon, että Kroatian liittyminen voi antaa uutta vauhtia EUlle ja muuttaa myös kehitysnäkymiä Länsi-Balkanilla ja haluan tässä yhteydessä myös toivottaa Kroatian tervetulleeksi EU-hun. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Kovac, mutta häntä en näe salissa, joten näin ollen puheenvuoron sai Rahe kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja arvoisa please. Mikrofoni. Thank you. Speaker, I would like... puhemies, haluan kiittää esittelijää, toivottaa Kroatian tervetulleeksi ja onnitella Some sort of sabotage. Täällä on nyt jotain sabotaasia selvästi. No niin, kun meillä huomenna on tilaisuus äänestää Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin, me todella ilmaisemme tässä Euroopan yhtenäisyyden voiman ja ajatuksen. Valittelen sitä, että herra Farage ei ole paikalla salissa, koska hänellä selvästi on ongelma Kroatian jäsenyyden suhteen. Koska tämä on viesti siitä, että Euroopan yhteistyöllä on arvoja, jotka ovat huomattavasti kiinnostavampia ihmisten mielissä kuin hänen viestinsä on. Ja että kriisin aikoina kykenemme saamaan aikaan yhden uuden EUn ihmeistä, nimittäin uuden laajentumisen. Olemme nähneet, että maa on demokratisoitunut ja kehittynyt ja näin Kroatia ottaa uuden askeleen, tekee Euroopan unionista paremman unionin ja maasta on tullut parempi maa omille kansalaisilleen, koska näin Kroatian kansalaiset saavat kaikki samat mahdollisuudet kuin muillakin Euroopan unionin kansalaisilla on. Tästä tulee siis parempi Eurooppa ja näin luodaan parempia mahdollisuuksia meille kaikille kroatialaisille, ruotsalaisille, itävaltalaisille ja kaikille niille, jotka osallistuvat tähän fantastiseen hankkeeseemme. Eli huomenna me ilmaisemme, miten voimakas Euroopan unioni on talouskriisinkin aikoina. Ja tämä korostaa entisestään sitä, että kyllä meillä on syytä optimismiin ja tilaa unionissa on myös muille Länsi-Balkanin maille, kun ne uudistuvat, kun ne kehittyvät. Voimme tarjota niille rauhaa ja vaurautta kaikille yhdessä. Kiitos paljon. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Göns, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, minulla on suuri ilo, ilo olla sellaisessa tilanteessa, että voin äänestää Kroatian liittymisen puolesta, koska minä olen Euroopan parlamentin jäsen Kroatian naapurimaasta. Haluaisin onnitella Kroatiaa tästä sen matkasta kohti Euroopan unionia. Se on esimerkkinä muille maille. Viesti on, että Euroopan unionin jäsenyys on mahdollinen ja EU tulee no, noudattamaan sopimuksiaan. Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana onnistuimme päättämään neuvottelun luvut Kroatian jäsenyydestä. Olemme aina olleet sitoutuneita Kroatian jäsenyyteen. Meillä on kuitenkin vielä tehtäviä edessämme, jotka Kroatian on toteutettava ennen kuin se voi liittyä. Sanon tämän sellaisen maan jäsenenä, joka on vasta vähän aikaa sitten liittynyt Euroopan unioniin. On erittäin tärkeää edistää hyviä naapuruussuhteita ja päättää nationalistiset mm, toiminnat. Vain vähän aikaa sodan jälkeen ja keskellä talouskriisiä meidän arvomme hyväksytään ainoastaan, jos poliitikot ja hallitukset eh, edistävät niitä eh, harmonisesti ja tiedottavat kansalaisille oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät jäsenyyteen. Toivotan Kroatian tervetulleeksi. Kaspari, Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa herra Kaspari, mutta häntä en näe tällä hetkellä salissa. Joten siirrymme eteenpäin puhujalistalla herra Peterle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madame, merci, madame la présidente. Spoštovani gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluan onnitella Kroatiaa liittymisneuvottelujen saattamisesta päätökseen sekä ähm, muusta edistyksestä. Ja tämä kyllä osoittaa sen, että Euroopan yhdentymisprosessia voidaan jatkaa. Kroatia on jo toinen entisen Jugoslavian valtioista, joka nyt liittyy Euroopan unioniin. Ja toivon, että tämä johtaa siihen, että myös muut Kaakkois-Euroopan maat jatkavat tällä tiellä rauhan ja yhteistyön nimissä alueella, koska tämä on koko Euroopan edun mukaista. Kiitoksia. Kiitos. No niin, herra Kaspari on tullut saliin, joten hän saa nyt puheenvuoron. Minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies, sydämelliset kiitokset, että annoitte minulle vielä puheenvuoron. Minulle on erittäin tärkeää, että Kroatia, ja haluan tässä tukea kaikkia edeltäviä puhujia, on varmasti yksi niistä maista, joka on parhaiten valmistautunut Euroopan unionin jäsenyyteen. Erityisesti viime kuukausina on saavutettu tärkeitä edistysaskelia ja olen kiitollinen komissiolle ja kroatialaisille kumppaneillemme niistä ponnisteluista, joita on tehty. Kuitenkin minua eh, kiusaa se, että meillä on selkeitä sääntöjä Euroopan unionissa, mitä, eh, mitä valtioiden täytyy täyttää ja jälleen eh, kerran eh, valitettavasti eh, otamme vastaan maan joka ei täysin täytä näitä vaatimuksia. Enkä nyt halua tässä asettaa Kroatiaa huonoon asemaan. Kroatia on pidemmällä kuin monet muut valtiot, mutta meidän pitäisi olla tasa-arvoisia oikeudenmukaisesti tulevaisuudessa eikä epäoikeudenmukaisesti, koska eh, meillä on eh, säännöt ja meidän pitäisi niitä noudattaa tulevissa liittymisissä. Eh, Kiitän herra Kasparia. Ja nyt hyvät naiset ja herrat puhu, puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Ensimmäisenä herra Mikol yksi minuutti puheaikaa. Toivon, että kaikki kuusi näin ehtivät puheenvuoron käyttää. Mikko Lasic, minuutti. Mr. Mikolas. E, eikö hän olekaan paikalla, herra Mikolasik? Ei. En näe häntä, joten nyt puheenvuoron saa Rova Roitova minuutti. Kolegové, úspěšné završení přístupových jednání Chorvatska. Puhemies. Kroatian, Kroatian jäsenyysneuvottelujen onnistunut loppu tekee minut iloiseksi. Kroatia on hyvä esimerkki muille alueen maille ja se on tai vakaudesta Länsi-Balkanilla. Olen erittäin tyytyväinen, koska meillä on erittäin hyvät suhteet Kroatian, Kroatian ja Tsekin tasavallan välillä. Olen vähemmän tyytyväinen siitä seikasta, että sekin tasavalta voi vaikeuttaa jäsenyysprosessia johtuen presidentistämme ja sosiaalidemokraatteista maassamme. Ikävä kyllä, yhteenoton syy ei ole kyllä jäsenyyden arvoinen. Sekin tasavaltaa ei, ei auta se, että pyrimme tietty, tietynlaiseen pöytäkirjaan. Sekin kansalaiset toivovat, että Kroatia liittyisi mahdollisimman nopeasti EU-hun ja haluan kiittää komission jäsen Fyyleä hänen toimistaan. Pyytäisin, että kuunnelette tätä minuutin puheaikaa. Seuraavaksi Elan Kasin, olkaa hyvä. Hrvatska je še en velik poraz euroskeptikov in zato čestitam Hrvatski pogajalskima. Kiitoksia puhemies. Tämä saan jälkeen jälleen äm, huono arvosana euroskeptikoille. Siksi haluaisin äh, onnitella kroatialaisia äh, ja myöskin EU-puheenjohtajavaltioita. Meidän täytyisi olla ylpeitä tästä Euroopan unionin saavutuksesta. Kiitän myös Hannes Svobodat hänen pitkäaikaisesta äh, työstään meidän täytyisi nyt päättää päivämäärästä Kroatialle. Kroatia ansaitsee liittymisen ja EU ansaitsee uuden ehdokasvaltion. Meidän tulisi tukea myös Serbiaa. Haluaisin pyytää Puolan puheenjohtajavaltiota, komissiota ja neuvostoa, että Kroatian lisäksi myös Serbia ja Montenegro pääsisivät mukaan. Rouva Salutăm uh, aderarea Croației la Uniunea Europeană. puhemies. Kroatian jäsenyys mielestäni tulee olemaan merkittävä panos. Näin voidaan toteuttaa käytännössä EUn äh, Tonava-strategiaa. Me tiedämme, että Kroatia Saksan kanssa on vastuussa akseli kuudesta, mitä tulee biodiversiteetin puolustamisen ja Württembergin kanssa se on vastuussa kahdeksannesta akselista kilpailukykyyritysten kohdalla. Jäsenvaltiona Kroatio voisi antaa panoksensa alueiden kehittämisessä, koska Kroatialla on erittäin tärkeä rooli eurooppalaisten liikenneinfrastruktuurien laajentamisessa, että näin voidaan tää viedä loppuun infrastruktuurihankkeet tällä alueella. Kiitos Oberma. Kiitoksia. Sitten herra Obermeier, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Monien byrokraattisten esteiden purkamisen jälkeen luojan kiitos nyt nämä Kroatian liittymisneuvottelut on saatu päätökseen. Kroatiassa on saatu hyvin paljon aikaan esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistus, mutta edelleen tässä on hiukan ajattelemisen aihetta esimerkiksi Kriskovin ydinvoimala ja ydinvoimasta luopuminen olisi hyvin tärkeää torjua korruptiota, hallinnoida Balkanin reittejä ja niin edelleen. Kilpailukaan ei ole ihan avointa vielä. Komissio on vaatinut Kroatialta hyvin paljon enemmän kuin muilta hakijamailta ja Turkkia käsitellään edelleen silkkihansikkain äh, siitä huolimatta, ettei se ole edistynyt ja vaikka sinne Fosforinsalmeen onkin jo miljardeja liittymistä ennakoivaa apua virrannut. Tämäkin täytyy sanoa suoraan. Hello. Kiitoksia. Ja nyt herra Kukan. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta, hyvä puhemies. Huominen äänestys Kroatian liittymisestä on tärkeä virstanpylväs uskon, että vahvistamme Euroopan unionia ja se tulee vahvistamaan sen uskottavuutta. Liittymisprosessi on tuonut Kroatialle muutosprosessin. Se on muuttanut Kroatian demokraattiseksi valtioksi. Olen vakuuttunut siitä, että liittyminen tuo vakautta turvallisuutta ja vapautta tälle alueelle. Kroatia on eurooppalaisten arvojen edustaja. Tällä hetkellä on tärkeää ajatella myös muita maita ja yhteisiä ponnistelujamme eh, heidän tiellään kohti Euroopan unionin. Kroatian menestystarina eh, on esimerkki ja toivottavasti voimme Kroatian pian toivottaa 88. jäseneksi. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Sogor, minuutti, olkaa hyvä. Az együttműködési készséget Puhemies, tämä on ollut erittäin vaikea hanke. Usein on puuttunut luottamusta ja on käännetty sisäänpäin. Solidaisuus on puuttunut. Tämän takia olen tyytyväinen siitä seikasta, että komissio ja neuvosto ovat pysyneet sitoutuneina siihen, että Kroatia näinä kovinakin aikoina liittyy eu jäseneksi. Yhdentynyt Eurooppa ei voi olla täydellinen ilman, että Länsi-Balkan on mukana. Toisaalta näiden maiden jäsenyyden kautta on tullut aivan selväksi, että täytyy tarttua kansallisten vähemmistöjen ongelmiin myös EU-tasolla. Meidän pitää tarttua tähän asiaan. Länsi-Balkanin integraatio ei voi onnistua, jos me ohitamme vähemmistökysymyksen. Minä toivon ja uskon, että Kroatio, Kroatia tulee noudattamaan ja jäsenyyttä edeltäviä lupauksia, mitä tulee vähemmisten suojeluun. Kiitoksia. Tässä nämä puheenvuorot ja nyt komission jäsen Fyydä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitän tästä keskustelusta. Keskustelusta, joka oli erittäin myönteinen ja inspiroiva sävyltään. Tämä laaja tuki Kroatian jäsenyydelle rohkaisee myös minua ja toivon, että ja tämä heijastuu myös huomiseen äänestystulokseen. Kroatia eh, jatkaa jäsenyysvalmistelujaan ja eh, seurantamme on osoittanut, että Kroatia on todella tarttunut hetkeen, jatkanut valmistautumistaan liittymiseen ja kantanut vastuunsa aivan erinomaisella tavalla ja jatkanut todella valmistautumistaan. Ja tämä on varmasti pääprioriteetti myös uudelle hallitukselle vaalien jälkeen. Mitään poikkeuksia Kroatialle ei myönnetä. Me olemme neuvotelleet Kroatian kanssa näistä velvoitteista. Poikkeuksia niihin ei myönnetä. Ja voin myös vahvistaa, että liittymissopimuksen ratifiointi on itsenäinen asiakirja liittyen 49 artiklaan äh, sopimuksesta Euroopan unionista. Olen sitoutunut läheiseen yhteistyöhömme jatkossakin ja minä tulen varmistamaan sen, että te saatte tietoa Kroatian valmistautumisesta myös tulevina kuukausina laajenemispolitiikka on vastaus ihmisten toiveeseen äh, kohti, päästä kohti yhdentynyttä Eurooppaa. Tehkäämme yhdessä työtä todistaaksemme Kroatialle, että kova työ kannattaa. Näin myös meidän laajentumispolitiikkamme säilyy uskottavana. Kiitos. Thank you very much, uh, Commissioner. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja nyt annan lopuksi puheenvuoron herra Dovkielevicille neuvoston puolesta. Thank you, President, Commissioner. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat jäsenet. Minäkin haluaisin tervehtiä Kroatian valtuuskuntia, näen siellä pääneuvottelijan, joten haluaisin onnitella häntä lämpimästi henkilökohtaisesti myös kaikista ponnisteluista ja kovasta työstä, joka on tuonut Kroatian eh, Euroopan unionin ovelle. Eh, ehkä näin vitsailen voin sanoa, että Kroatian kautta tulette tottumaan vielä paremmin näihin slaavinimiin, kuten Dovgielevic ja muut. No, nyt loppupuheenvuorossa haluaisin kuitenkin keskittyä johonkin muuhun. Haluaisin sanoa, että muistan erittäin hyvin, kun tämä parlamentti Strasbourgissa äänesti kymmenen jäsenvaltion liittymisestä ja muistan erittäin hyvin ne keskustelut, joita käytiin ennen äänestys, kansanäänestyksiä omassakin maassa puolessani. Ja kuulen, muistan vielä sen valtaisan määrän euroskeptistä hölynpölyä, joka kuuli euro, kansallisen identiteetin häviämisestä, taloudellisesta Babylonianista, maatalouden loppu, krist Tin uskon loppu ja niin pois. Katsokaa nyt Puolaa tai muita maita, kuten Tsekin tasavaltaa tai Baltian maita. Katsokaa, kuinka hyvinvoivia olemme Euroopan unionissa, kuinka suuri menestyslaajentuminen on ollut ja erityisesti tämä viimeinen kierros, johon viittaan. Joten todella nyt toivon, että tämä Kroatian keskustelu ennen kansanäänestystä on keskustelu, joka perustuu faktoihin, tulee olemaan kampanja, joka perustuu todellisiin kysymyksiin ja toivottavasti emme näe näiden samojen keskustelujen toistoja, jotka eivät johda mihinkään, jotka perustavat pelkästään myytteihin ja ovat erittäin kaukana todellisuudesta. Joten Toivon, että äänestystulos huomenna on erittäin myönteinen. Haluaisin kiittää eh, esittelijä Svobodaa hänen eh, työstään tämän mietinnön parissa ja Kroatian kanssa viime vuosina. Ja todella toivon, että näinä vaikeina aikoina me kaikki pystymme välittämään tätä optimismia ja dynamiikkaa ja myönteistä viestiä, joka tulee tästä Kroatian liittymisestä. Kiitoksia. Köszönjük szépen, miniszter úr, és köszönjük Szoboda a jelentéstévőnek is. Kiitoksia herra Svoboda tästä mietinnöstä ja